Tämän maahan pitäisi olla tiellä kohti täyttä demokratiaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komissio San Lewandowski. Keskustelun lopuksi on jätetty kuusi päätöslauselmaesitystä. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään heti nyt. Ymmärtääkseni kollega Muniste Urkiuisa on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Kiitoksia puhemies. Tässä päätöslauselmassa viitataan Venäjään. Onko tämä täällä kohta 18, täällä sanotaan vetoa neuvoston, että täytäntöönpannisi päätelmät ulkoasian neuvostosta ja tässä ehdotetaan se, että korvattaisiin sana implement sanalla adopt. Vetoa neuvoston tässä hyväksyy EUn ulkoasian neuvoston päätelmät ihmisoikeuksista. Toivottavasti näin voidaan tehdä ilman ongelmia. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Tai meillä ole kappaletta 18. Flughaft, Frau Kollegin. Sininen kortti, kollega Ojuland. Työjärjestyspuheenvuoron. En ehkä ihan ymmärtänyt työtä, tuota, kun kuuntelin viron kielellä tätä. En ymmärtänyt oikein, mitä edeltävä kollega sanoi. Voisitteko tämän toistaa? Kollega Ojuland, jos nyt ymmärsin tämän oikein, niin kollega Munis Hurkisa haluaisin, että kohta 18, minulla on tosin vain saksaksi, hän haluaisi ottaa tänne sanan adopt. Tässä sanotaan, eh, kehottaa neuvostoa panemaan täytäntöön Venäjän ihmisoikeustilanta koskevat EUn ulkoasian neuvoston päätelmät. hän haluaisi laittaa tähän adopt. Ehkä tämä on virhe, joka löytyy vain englanninkielestä. Kollega Munisti Urkiisa, käykö teille tämä sana toteuttaa. Saksan versio olisi ihan oikein englanniksi. Ero olisi sanojen implement, panna täytäntöön, ja se korvattaisiin sanalla adopt, hyväksyä päätelmä ulkoisen neuvostosta. Siis ei käytetä panna täytäntöön, vaan hyväksyttäisiin. Siitä vain on kyse. Englanniksi nyt oikein ymmärsin tämä. Tässä on kyse neuvoston päätelmiä, jotka pitäisi niin kuin hyväksyä, siis adopt eikä implement. Vastustaa kukaan tätä ei näytä. Sitten äänestetään myöhemmin vielä tästä kappaleesta 18, mutta aloitetaan nyt kappaleesta 8 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 11 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Minä kysyin toisen osan. Käsittelen ensimmäisen osan ja toisen osan. Nyt on kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, kappale 18 kollega Muniste Urkiisan muodossa äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ilmeisesti yksimielisesti. Sitten esityslistan mukaan meillä on nyt äänestys kuudesta päätöslausumaesityksestä liittyen Azerbaijamiin ja Ilgar Mamadoviin. Meillä on yhteinen päätöslausumaesitys kuudelta tarki, ryhmältä, joka korvaa nämä kuusi päätöslausumaesitystä. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Yksi vastaääni hyväksytty. Sitten esityslistan mukaisesti meillä on nyt äänestys kuudesta päätöslausumaesityksestä Rohingya muslimien tilanteesta. Me tarkastelemme ensin kuuden ryhmän yhteistä esitystä, joka korvaa muut päätöslausumaesitykset. Kappale 16 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslausuma kokonaisuudessaan näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vasta-äänestyksen jälkeen vedätte kortin ulos koneesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Sitä äänestys päättyy. hyväksytty yksimielisesti yksi tyhjä ääni. Hyvät kollegat, tämän päivän pöytäkirja annetaan seuraavassa eh, istunnossa parlamentin hyväksyttäväksi. Jos kukaan ei vastusta, niin lähetän nämä päätöslauselmat eh, päätöslauselmissa mainituille eh, henkilöille ja elimille. Vastustusta ei näy, joten Euroopan parlamentin istunto keskeytyy. Toivotan kaikille